Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Hyvät kollegat, aloitamme. Nous allons continuer euh, les auditions que nous avons. Me jatkamme kuulemisiamme, jotka käynnistyivät jo aamupäivällä, jatkuvat siis nyt myös iltapäivällä. Meillä on ilo saada vieraaksemme Ricardo Cini, hän on infrastruktuuri- liikenneministeriön varaministeri Italiasta. Kiitos siitä, että olette ottaneet kutsumme vastaan. Muistuttaisin hieman säännöistä, hyvät kollegat. Olette varmaankin saaneet sähköpostilla kirjallisiin kysymyksiin annetut vastaukset. Nämähän alun perin osoitettiin ministeri Del Riolle hän oli liikenneinfrastruktuuriministeri, että on ministeri Italiassa. Nämä asiakirjat löytyvät myös liitteistä tähän kokoukseen. Haluan kiittää sihteeristöä tässä vaiheessa siitä, että sihteeristö on toteuttanut tällaisen epävirallisen käännöksen työtämme helpottamaan. Haluan tästä kiittää vilpittömästi, koska tämä työ vaatii myös aikaa. Kuulemiseen on varattu tunti 40 minuuttia aikaa. Sen jälkeen, kun olemme kuunnelleet varaministerin alustuspuheenvuoron, arvoisat kollegat, toimimme tavanomaiseen tapaan. Kysymyksiä voidaan esittää tämän ping-pong-periaatteen mukaisesti, eli saamme välittömästi vastauksen esitettyyn kysymykseen. Ensimmäinen kysymyskierros käydään esittelijöiden toimesta tässä valiokunnassa. Tämän jälkeen sitten poliittisten ryhmien kysymykset ensimmäisellä kierroksella. Näille kysymyksille on varattu viisi minuuttia aikaa. Ja sitten vastauksille on varattu 1-4 minuuttia enimmillään. Jäsenillä on luonnollisesti mahdollisuus keskeyttää vieraamme ja esittää sitten jatkokysymyksiä tai täsmennyksiä. Tietenkään ei pidä liikaa pidentää tätä viiden minuutin enimmäisaikaa. Minä olen nyt tässä kellovartijana. Meitä ei ole kovinkaan monta paikalla, niin luonnollisestikin sitten voin toimia paljon mukavammin, kun ajatellaan puheaikoja. Voitte käyttää aika lailla reilusti puheaikaa. Ja sitten toisella kierroksella kysymyksiä voi myös esittää silloin. Aikaraja kolme minuuttia. Ja kokonaisaika tässä, tällä kierroksella on 45 minuuttia, jotta voimme kuunnella myös vastauksia. Hyvät kollegat, aikaa siis tänään on tarjolla. Voitte esittää pidempiäkin kysymyksiä, jos niin toivotte. Kiitos siitä, että olette paikalla tänään. Nyt voimme käynnistää varsinaisen kokouksemme. Arvoisa infrastruktuuri- ja liikenne, varaministeri Ricardo Mancini, tehän olette helmikuusta 2014 saakka toiminut infrastruktuuri- ja liikenneministerinä. Kiitos, että emisvaliokunnan kutsun otitte vastaan nyt teidän puheenvuoronne kautta saamme myös katsauksen siitä, miten ajoneuvojen päästövalvontaa ja rajoituksia toteutetaan Italiassa. Teillä on nyt kymmenisen, 15 minuuttia aikaa aloituspuheenvuoronne ja pyydän teitä käyttämään tämän ajan nyt ja kertomaan, mitä Italiassa tällä alalla tehdään. Kiitos. Eh, merci beaucoup, Madame le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja kiittää kollegoita läsnäolosta. Haluaisin kiittää teitä myös tästä kutsusta, joka esitettiin Italian hallitukselle, niin että tulisi mukaan tähän kuulemistilaisuuteen. Nyt haluaisin mennä suoraan asiaan. Ei ole montakaan kuukautta siitä, kun ne eh, Italian hallitus, jota edusti tuolloin eh, toinen henkilö, on, on jo kirjallisesti esittänyt vastauksia teidän esittäminen kysymyksiin, joten näin voin mennä suoraan asiaan ja, ja todella mennä tähän alustukseen kiitän tästä mahdollisuudesta. Italian infrastruktuuri- ja liikenneministeri, erityisesti ajoneuvohallinta, osasto on Italiassa se viranomainen, jonka tehtävänä on ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ja se on myös viranomainen, joka onnist, osallistuu Euroopan unioniin ja kansainvälisiin neuvotteluihin autoalalla. Kyseessä on siis täysin julkinen taho, joka toimii tyyppihyväksynnän alalla. Meillä on noin 200 vira, viranoma, virkamiestä Täällä vasemmalla istuu insinööri Eraario, joka on ajoneuvohallintaosastosta ja mikäli teillä on tällaisia teknisempiä kysymyksiä, niin hän voi auttaa minua vastauksissa. Hän on ollut jo viime syksynä täällä valiokunnassa ja toimittanut teille tietoja, josta muistutin aikaisemmin. Lähemmässä vaiheessa on äh, annettu myös raporttiin tähän mennessä tehdyistä Italian testeistä ja äh, alustukseni lyhyen alustukseni lopuksi tulisin toteamaan vielä, että olemme hyvin pian valmiita. Helmimaaliskuussa olemme valmiita luovuttamaan lopullisen tekstin, joka koskee näitä toimia, joihin tällä lailla on ryhdytty. Haluaisin nyt joka tapauksessa jo välittömästi eh, ilmaista hämmästykseni, kun eh, Italian hallitus on jatkuvalla tavalla havainnut, että Saksan eh, omainen edelleen pitää pääsee ohittaa yhteisen säännötyn ja unohtaa nämä suhteet viranomaisten välillä ja valmistajien välillä. E, tässä viittaan erityisesti ajoneuvohallintaosastoon. Haluaisin tuoda esille muutamia asioita ja pyrin vastaamaan näin kysymyksiin, joissa korostetaan työn laatua ja tehokkuutta. Päästöjen hallinta on toki hyvin tärkeä asia, erityisesti kun otetaan huomioon Dieselgate-skandaalin jälkeiset testit, joita tehtiin useissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien Italiassa, osoittivat, että diesel Euro 5-luokan ajoneuvot, jotka ovat siis toisenlaisia kuin Volkswagenin tuottamat autot noudattavat kyllä voimassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä, eikä niissä käytetä mitään manipulointiestolaitteita, jotka ovat laittomia, mutta kuitenkin näissä ajoneuvoissa on korkeampia typpioksidipäästöjä laboratorios, siis normaalissa ajo-olosuhteissa verrattuna laboratoriotesteihin. Joissakin tapauksissa valmistajat perustelivat nämä päästötasot moottorin suoja keinoilla. Siihen liittyi näiden päästöjen valvontajärjestelmien, päästöjen hallintajärjestelmien modulointi, kuten esimerkiksi EGR-järjestelmän kohdalla. Nämä strategiat, joista puhumme, ne ovat hyväksyttyjä tiettyjen ehtojen täyttyessä asetuksen 715-2007 mukaisesti. Se koskee euro 5 ja euro 6 ajoneuvoluokkia. Haluaisin muistuttaa, että nämä testikampanjat, joihin ryhdyttiin Dieselgate-skandaalin jälkeen, ja jotka koskivat Volkswagenin 5B-luokan ajoneuvoja. Nämä testit ovat joidenkin jäsenvaltioiden riippumattomia spontaaneja tempauksia. Mukana oli myös Italia ja ne perustuvat äh, riippumattomiin strategioihin ja menettelyihin. Kyseessä todella on täysin riippumattomat menettelyt, strategiat ja arvioinnit, joissa ähm, otetaan huomioon yhteisen sääntely. Tässä asiassa on äh, Italia on täysin vakuuttunut siitä, että nämä ongelmat on ratkaistava, jotka koskevat Euro B-luokan dieselajoneuvojen vaatimusten vastaisuutta. Ja näin ei vielä todellakaan ole. Nämä testit osoittavat kuitenkin, että mitään ajoneuvoa ei voida syyttää siitä, että siellä käytettäisiin voimassa olevan tyyppihyväksyntäsäännösten mukaisesti mitään laittomia välineitä ja laitteita. Sääntelypuolella on päästy eteenpäin viime kuukausina. Euroopan sääntely, joka koskee päästöjä, on kehittynyt, jotta on selkeytetty testimenettely, jotta voidaan varmistaa ajoneuvojen vaatimusten mukaisuus ajo-olosuhteissa. Valmistajien onkin ensimmäinen syyskuuta 2017 alkaen tehtävä testejä jotka vastaavat asetusta 2016-646 ja ilmoitettava eh, päästöjen hallinnan lisää strategioista ja perusstrategioista. Tällaiset eh, todella eh, lisä- ja perustrategiat on myös tehtävä selväksi, kuten hyvin tiedetään, viime vuoden 20. joulukuuta komission moottoriajoneuvokomitea on ilmaissut myönteisen kantansa koskien niin sanottua kolmatta RDE-pakettia. Siinä edellytetään päästömittauksia ajo olosuhteissa koskien myös hiukkaspäästöjä, niin kuin ensimmäinen syyskuuta 2018 alkaen tyyppipäästöjen lisäksi, jotka ovat nyt jo voimassa, on myös todettava, että kun meillä on käytössä uudet kansainväliset testimenetelmät, saadaan parempia tuloksia myös laboratoriotesteistä. Uusi puiteasetus, joka koskee autojen tyyppihyväksyntää Euroopan tasolla, on tällä hetkellä neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. Kun se saadaan valmiiksi, vastuussa olevat viranomaiset voivat saada käyttöönsä tietoja koskien eri ohjelmia, joita on asennettu ajoneuvoihin, ja tämän lisäksi voidaan antaa määräyksiä, jotka koskevat markkinavalvontaa. Kun tätä viimeistä RD-pakettia on valmisteltu, on sovittu kahden vaiheen täytäntöönpano aikataulusta. Ensimmäisessä vaiheessa pienemmillä rd tyyppihyväksyntätoiminnalla pystyttiin ottamaan huomioon Euro 6-luokan ajoneuvot, jotka on hiljattain tyyppi hyväksytty ja näin voidaan suojella investointeja. Neuvotteluissa Italia tuki 2,1 vaatimusta mukaisuuden tunnuslukua, jo, jo, joka oli kompromissi tulossa ainoastaan Alankomat ja Tsekin tasavalta tätä vastustivat näin päästään kahden vaiheen täytäntöpanoon ja voidaan järkevissä aikatauluissa mahdollistaa valmistajan sopeutuminen tilanteeseen. Toisessa vaiheessa neuvotteluissa Italia on tukenut tiukempaa vaatimusten mukaisuuden tunnuslukua kuin mitä komissio on vaatinut. Kyseessä on 1,4 tunnusluku. Tämä on ollut Italian kanta tämän ehdotuksen Italia on tuonut neuvottelupöytään. RDE-paketin hyväksyminen vuodesta 2017 alkaen ilmi selvästi tulee eh, mahdollistamaan sen, että Euroopan markkinoille saadaan vähemmän saastuttavia dieselajoneuvoja ajo-olosuhteissa ja vähentää typioksidipäästöjä, mikäli, mikäli toiminnan hyväksymisessä olisi ollut viivästyksiä, se olisi heikentänyt ilmanlaatua ja ja, ja riskeerannut ja jäsenvaltioiden kyvyn saavuttaa ilmanlaatua koskevat tavoitteet. Tällä alalla on sääntely kehittynyt merkittävästi. Pyrimme toimimaan niin, että, että, pääs, että päästö tasot vastaavat todellisia ajo-olosuhteita. Komissio ja jäsenvaltiot ovat myös tekemässä yhteistyötä työtä ja laatimassa suuntaviivoja, jotta voitaisiin mahdollisimman yhdenmukaisesti soveltaa nykyistä lainsäädäntöä, joka koskee näitä päästöjä. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota eh, päästöjen valvontastrategioiden hyväksyttävyyden osalta, jotta valmistajat tämän tietäisivät. Olemme vielä kaksi asiaa haluaisin tuoda esille tässä, hyvä puheenjohtaja. Alussa tämän jo sanoinkin, mutta haluan korostaa tätä vielä. Olen olemme aivan tuossa helmi-maaliskuussa jo valmiina asiakirjojen kanssa eh, koskien niitä asiakirjoja, joita meiltä on pyydetty. Viivästystä on tullut johtuen kahdesta syystä. Olemme odottaneet veronan syyttäjän lupaa julkaista tehtyjen tulo, testien tulokset koskien seitsemää Volkswagenin ajoneuvoa Saksan tyyppihyväksyntäviranomaisen takaisin kutsupäätöksen jälkeen sitä ennen. Nämä asiakirjat otetaan mukaan ja mukana on myös tiettyjä Fiat-malleja koskevat tiedot, jotka eivät olleet ensivaiheessa mukana. Tähänkin pätee helmi-maaliskuun aikaraja. Fiatin malleja on testattu Torinossa. Niihin on, te, on testattu sata ajoneuvoja ja nämä mallit on myös, niillä on annettu tyyppihyväksyntä puolesta, joka on tähän valtuutettu. Nämä testit on tehty ISO 1075 standardin mukaisten testaajien taholta, joka vastaa tyyppihyväksyntää koskevaa asetuksen vaatimuksia. Olemme siis iloisia siitä, että voimme toimittaa nyt tälle valiokunnalle oman panoksemme. Ja voin tietenkin vastata kysymykseen, mikäli tämä selitys ei vielä riitä. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur le... Kiitos, arvoisa varaministeri. Nyt käynnistämme tämän ensimmäisen kysymyskierroksen. Lähdemme liikkeelle kahdesta esittelijästä. Antaisin puheenvuoron edustaja Giisekille. Hän saa yli viisi minuuttia aikaa, koska sitä hän nyt on runsaasti tarjolla. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Te olette hyvin anteliaita. Ehkä se johtuu tästä uuden vuoden huumasta. Arvoisa ministeri, tervetuloa. Hienoa, että pääsitte paikalle. Teknisluonteinen kysymys heti alkuun. Vuoden 2016 tutkintaa kertomusta odotimme teiltä, mutta saimme vain ja ainoastaan tiivistelmän, emme koko tekstiä. Ja sanoitte, että varsinainen teksti olisi tulossa parlamentin käyttöön. Teknisesti ongelmana on se, että tämä on tutkintavaliokunta ja täällä jo 28. päivä ensi kuuta äänestys toimitetaan. Joten olisi kyllä hienoa, jos voisimme saada infoa käyttöömme, mutta jos se tulee vasta äänestyksen jälkeen, niin siitä ei ole paljon hyötyä, mutta se nyt on teknisluonteinen parlamentin sisäinen ongelma. Ja saammeko sitten koko tekstin? Ja sitten vielä kysymys. Miksi emme saaneet koko tekstin käyttöömme vaan tiivistelmät tai otteita siitä, sillä tähän tiedätte, että jos julkaista vain osittain otteita, niin silloin haiskahtaa aina siltä, että halutaan peitellä jotain tiettyjä asioita. Eh, provo, ehm, signor Presidente, a... Puheenjohtaja, haluan heti hälventää tässä epäilykset. Sanoin johtopäätöksessä, vaikkakin lyhyesti puheenvuorossani, että halusin korostaa sitä, että mikä on tämän puheenvuoroni ydin, kun muistutin siitä, että tiedot tulivat ministeriön, ministerin käyttöön ja siihen pääosastoon, joka nimenomaan vastaa motoriajoneuvojen asioista, niin nämä tiedot ovat nyt veronan syyttäjän hallussa. Ne eivät ole olleet meidän hallussamme. Eli kyse on siitä, milloin Veronan syyttäjä nämä toimittaa meille. Kyse on siitä, että voimme nopeuttaa sitä työn osaa, jota me olemme tekemässä Torinon keskuksessa. Eli te muistutitte teidän määräajoistanne. 8. helmikuuta äh, tässä mainittiin ja mahdollisimman nopeasti haluamme tämän työn tehdä, jotta nämä tiedot saadaan käyttöön ennen määräaikaa. Mutta muistutan kuitenkin, että ne tiedot, jotka ovat veronan syyttäjän käytössä ja hallussa, ne eivät ole meidän vallassamme Kyse on tuomioistuimesta, oikeusviranomaisista, joihin, joiden työhön emme voi puuttua. Paljon kiitoksia tästä joustavuudesta ja mikäli vain mahdollista, niin voisitteko jotakin tehdä Veronan kanssa yhteistyötä, jotta me saisimme aikaisemmin nämä tekstit käyttöön, koska äänestys on kuten sanottu 28. päivä helmikuuta. Ja sitten asia, joka on ollut aika ristiriitainen. Fiatin ja komission väkeä on täällä käynyt vieraanamme ja keskeinen kysymys, johon tekin viittasitte alustuspuheenvuorossanne, oli se, että 22 minuutin jälkeen estolaite ikään kuin pysähtyy. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että miksi tällainen niin sanottu modulaatio, miksi se on laillinen tapahtuma? Grazie. Kiitoksia. Ehkä meidän olisi käytettävä toista sanaa. Eikä tätä, jota te käytitte, kun sanotte, että jotakin sammutetaan. Fiat Chryslerin hyväksymä päästöjen hallinnointijärjestelmä ei merkitse minkään sammuttamista sen jälkeen, kun moottori on ollut 20 kaksi minuuttia käytössä, niin kuin Saksan viranomainen on väittänyt, vaan pikemminkin kyseessä on tarpeellinen modulaatio, jotta voidaan suojella tätä moottoria vahingoilta. Tämä sopii täysin yhteen olemassa olevan sääntelyn kanssa. Jos saan keskeyttää teidät, mitä moottorin osaa siinä ikään kuin suojellaan? Ja jos te tässä nyt vetoatte tähän moottorisuojeluun, niin se saattaa johtaa päästöjen kasvuun. Eli tässä ei suojella kansanterveyttä niinkään. Eli teidän pitäisi sanoa, että moottorisuojeleminen on tärkeämpi kuin kansalaisten suojelu. Ja sitä päätelmää en kyllä kovinkaan helposti voisi hyväksyä. Beh, è una domanda, eh, lascerei la risposta al dottor... Niin, eh, tohtori Erari on vastau, vastaus, oli tässä parempi. Minulla ei ole teknistä täsmällistä vastausta. Jos olisin terveysalan ministeri, en osaisi kertoa teille, miten tehdään erilaiset lääketieteelliset testit. Kyseessä on ministeriön alaisen osaston toiminta. Jos teille sopii, totori Eraario voi vastata tähän hyvin tekniseen kysymykseen. Grazie, grazie presidente. Si, ako... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä täydentää sitä, mitä varaministeri tässä totesi. Kyseisessä ajoneuvossa on kaksi EGR-järjestelmää. Tässä ei ole kyse mistään järjestelmien sammuttamisesta, vaan niiden modulaatiosta. Tästä Euroopan komission kanssa on keskusteltu 4. marraskuuta tarvasta. Tarkoitus on suojella EGR tileitä ja mikäli ne menevät tukkoon, niin koko moottori lukkiutuu eikä siitä tule mitään varoitusmerkkejä, vaan se tapahtuu yhtäkkiä, joten se voi mennä tukkoon yhtäkkiä moottoritielle tai, tai äh, kurvissa, tai tämähän on hyvin vaarallista. Ja näin ollen äh, autonvalmistajat ovat tällaisiin strategioihin ryhtyneet, jotta tämän tyyppisiä ongelmia tulisi tässä kaikki toistaiseksi. Hab ich, <clears throat> hab ich verstanden? Modula- Ymmärsin jo. Modulaatio johtaa siihen, että auto on turvallinen, mutta kuinka paljon oksidien määrä kasvaa, eli kuinka, missä määrin äh, terveysriskit kasvavat? Osaatteko sanoa tähän liittyen jotain? Secondo ipotesi che sono state avanzate. Esitettyjen hypoteesien mukaisesti nämä tiedot on saatu Saksan viranomaisilta, tai tämä olisi yhdeksänkertainen määrä meidän tutkimuksen mukaan. Äh, se kasv- ne kasvaisivat äh, vain kolmanneksen tästä määrästä. Kiitos. Siirrymme toisen esittelijä, edustaja Kertandi. Olkaa hyvä. Teilläkin on äh, aikaa. Voitte ylittää puheenjohtaja, mutta ei nyt aivan liiallisesti. Can... Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni te voisitte olla aina puheenjohtajana, johtaa samaan tyyliin kaikki kokoukset. Tervetuloa ministeriön edustajille. Haluaisin tarttua Jens Kiisekin esittämään kysymykseen, jatkaa siitä. Ensinnäkin tekniset tiedot siitä, että modulaatio on tarpeen moottorin suojelemiseksi. Onko tämä teidän arvionne vai onko se Fiatin arvio? Una nostra valutazione. Se on meidän arviomme, kun puhumme näistä valvontakeskuksista. Puhumme tietenkin täysin standardien mukaisista keskuksista, tämä valvonta toimii, hoidetaan ministeriön viranomaisten toimesta. He ovat täysin riippumattomia, erillisiä tuosta aikaisemmin mainitusta keskuksesta. Nämä ovat kaksi eri maailmaa. Niin haluaisin vielä jatkaa. Haluaisin korostaa tätä seikkaa, koska niin pahoittelen. Saatte kyllä minun puheaikani pian. Mutta tämä asia on todella sellainen asia, josta ministerin teknisen puolen asiantuntijoiden keskusteluista keskustelussa on hyvin täsmällisesti asiasta puhuttu ja laitettu se kirja, kirjalliseksi myös hyvin selkeästi. Nyt vielä toistan sen. Next question, because... Haluaisin mennä eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Tämä vastaus tuli selväksi. Te olette minun kanssani samaa mieltä siitä, että lainsäädännön tavoitteena on saada puhtaampaa ilmaa kaupunkeihimme. Se on päätavoitteena. Jos poikkeusta halutaan noudattaa tiettyjen estolaitteiden suhteen, jotka ovat tarpeen moottorin suojelemiseksi, niin ainahan tätä ei sallita. Täytyisi pohtia myös äh, vaihtoehtoisen tekniikan mahdollisuuksia niin, että moottoria ei tarvitsisi tällä tavalla moduloida kytkeytymään pois päältä on markkinoilla kyllä ihan riittävästi vaihtoehtoista teknologiaa, jolla, jonka avulla voidaan päästä päästörajojen alitse. Miksi sallitaan egr teknologia Fiatille, eh, joka täytyy sitten moduloida 22 minuutin kuluttua? Miksi ei voitaisi pakottaa Fiatia käyttämään muita välineitä, muuta teknologiaa, jota ei tarvitsisi moduloida? Silloin voitaisiin yksinkertaisesti vain eh, päästä näihin päästörajoihin. Ehm, mi permette di usare come... Kuten te, minäkin haluaisin hyvin ystävällisesti hieman selventää asiaa. Pelkäänpä, että tämä Dieselgate-asia, jossa Volkswagen oli aivan ytimessä, siitä on tulossa nyt tällainen koko Italian autovalmistajia koskeva äh, äh, äh, julkinen oikeuskäsittely Kyllä, minulla, kuulen kyllä mitä sanotte, mutta voin myös näin todeta, jos sen näin tekisi, niin no, voitaisiin syyttää tekopyhyydestä. Tämä ei kuulu minulle. Nämä säännöt ovat täysin neutraaleja. Ne eivät ole sääntöjä, jotka on löyty tiettyjä tahoja varten. Ne ovat teknologisesti täysin neutraalit säännöt. No, jos sitten on niin, että tulevaisuudessa säännöstö, jo, josta olemme päässeet kompromissiin, pyrkii luonnollisesti parantamaan kansalaisten elämää ja ilmanlaatua, niin tästä, tässä mielessä Italian hallitus on täysin samoilla linjoilla. Tähän viittaa myös viimein, viimeisin lainsäädäntömme, joka koskee sähkölaitoksia ja muuta energiapuolta ja kaikki menee samaan suuntaan. Meillä on ehdottomasti tämä kanta, koska olemme sitä mieltä, että tähän yhteiskuntamme on menossa. Joten tällaista linjaa on tietenkin tuettava niin, että toimimme mahdollisimman objektiivisten toimien kautta. Yes, Madam Chair, I, I, I don't... Puheenjohtaja, mielestäni en saanut kysymykseen minkäänlaista vastausta. hän kuului, että kun Fiat tietyssä mallissaan, joka on markkinoilla myös Saksassa, josta on ollut myös siellä kyse, on sellainen, että järjestelmää täytyy turvallisuussyistä moduloida 20 minuutin kuluttua. Me tiedämme muista autonvalmistajista, jotka käyttävät muuta tekniikkaa, jota ei tarvitse moduloida. Se on vain käytössä, toimii. Ja tällä tavalla voidaan rajoittaa sitten päästöjä. Miksi tietylle autovalmistajalle, Fiatille tai jollekin muulle, sallittaisiin tietyn tekniikan käyttö, jota täytyy sitten eh, moduloida tietyn ajanjakson kuluttua, jos kuitenkin meillä on markkinoilla sellaista tekniikkaa, sellaista teknologiaa, jota helposti voitaisiin samaan tarkoitukseen käyttää. Kysehän on myös kilpailusta. Meillä on ympäristöalan lainsäädäntöä. Kilpailijoiden täytyy myös pitää rajoista kiinni. Miksi pitäisi myöntää poikkeuksia, kun meillä on hyviä vaihtoehtoja markkinoilla, joita myös voitaisiin käyttää? Kenties voisitte vielä yrittää vastata tähän kysymykseen. Lo farò da questo punto di vista. E pyrin tekemään näin pahoittelen, että käytin teidän puheaikanne. Palautan ne kyllä. Vastaan hyvin lyhyesti. Meidän on nyt pohdittava sitä, se mitä Fiat tekee, mitä toiset auton valmistajat tai muiden liikennevälineiden valmistajat tekevät, vastaavatko ne voimassa olevaa säännöstöä. Se, mitä Fiat nyt tekee tai mitä muutkin auton valmistajat tekevät tällä hetkellä Euroopan markkinoilla ja maailman markkinoilla, vastaa voimassa olevaa säännöstöä. Se ei tietenkään tarkoita, että kun, te, että kun kyseessä on Italia, alun perin italialainen auton valmistaja, jonka luonte, luonne on nyt pikkuhiljaa ajan myötä muuttunut. Voi olla, että pyrimme hyväksymään mekanismeja, jotka ovat markkinoiden kannalta kaikkein parhaita. Mutta todella kyseessä on nyt vain se, on, vastaako näiden auton, auton valmistajien toiminta voimassa olevaa lainsäädäntöä, ja näin tällä hetkellä on. Merci beaucoup pour votre réponse. Kiitos tästä vastauksesta. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien edustajiin. Edustaja Kaarins, hyvää päivää teille. En ole nähnyt teitä vielä tänä vuonna, joten hyvää uutta vuotta. Uh, uh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yritän jatkaa siitä, mihin urheat esittelijämme jäivät. Ensimmäinen suht yksinkertainen kysymykseni. Arvoisa ministeri, Miten tulkitsette tämän tilanteen? Miksi olette täällä tai miksi tällainen tutkintavalio ylipäätään perustettiin? Miksi olette täällä? Tietenkin kutsusta, kutsua lukunottamatta. Miksi teidät on pyydetty saapumaan tähän tilaisuuteen? Se fossi maleducato, risponderei che ho letto l'ordine del... Jos olisin kohtelias, niin sanoisin, että siksi, koska luin esityslistan, luulenpa, että olen täällä unionin hallitusta edustamista, edustamassa siksi, että pidätte riittämättöminä niitä vastauksia, joita on jo annettu kuulemistilaisuudessa. Ja minä olen pyrkinyt nyt vielä täydentämään näitä vastauksia omassa alustuksessani. La seconda regione. Oh, no, olla toinenkin syy? Okay, I will, I will maybe then state why. No, ehkäpä minä voisin vastata tähän kysymykseen, niin miksi olette täällä? ette välttämättä te henkilökohtaisesti, mutta komis, tämän valiokunnan tarkoituksena on tarkastella niitä syitä, miksi päästöt ovat väitettyä, väitetystä poikkeavia. Kysehän ei ole Volkswagen päästö asioita tutkiva valiokunta, vaan valiokunta, joka tarkastelee koko alaa myöskin Italian autoteollisuutta. Minua häiritsee se, että tästä syntyi sellainen vaikutelma, että te sanotte, että Volkswagen rikkoi lakia huijasi kaikkia, mutta Fiat on fiksu, koska Italian hallitus tekee sen kanssa yhteistyötä. Ei, ei, sanoitte, että modulointi Toiset sanovat, että sammutetaan, mutta 22 minuutin jälkeen teidän mukaan tämä modulointi ei ole laintonta, joten tarkoittaako se, että te olette fiksumpi kuin muit? Eli mitä tämä niin tarkoittaa? Me yritämme vain katsoa tämän kaiken taakse, että mikä on hallituksen toiminta lainsäädännön täytäntöönpanossa. Lainsäädäntö on ollut yksiselitteinen. Dieselteollisuus kaiken kaikkiaan on toiminut sääntöjen vastaisesti italialaiset mukaan luetteloon, mutta eivät ainoastaan italialaiset. Joten kysyisinkin nyt teiltä, että Italian hallituksen rooli direktiivin täytäntöönpanon suhteen, niin onko toimittu lain hengen mukaisesti vai onkohan olemassa puutteita myöskin hallituksen toimien osalta silloin, kun kyse on juuri voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta. Lei ha sostenuto una tesi che io non ho sostenuto. Te nyt tässä väitätte jotain, mitä minä en kylläkään sanonut ja pyydän, että korjaatte tämän. En ole sanonut, että Italian hallitus tekee työtä Fiatin kanssa. Tämä on teidän mielipiteenne. Minä en ole näin täällä todennut puheenjohtajanne edessä tässä valiokunnassa. Pyydän, että korjaatte omaan kantaanne, mikäli tämä on edelleen teidän kantanne. Jos se on teidän, no se on joka tapauksessa teidän mielipiteenne, se ei ole asia, minkä minä olen täällä julkisesti todennut. Testit, joita olemme tehneet, meillä ei ole mitään epäilystä sen suhteen, etteikö olisi niin, että voimassa olevaa säännöstöä on noudatettu. Sitten voidaan tietenkin pohtia, onko säännöstely, säännöstö oikein. Tämä asia ehkä sitten kuuluukin aivan toiselle rintamalle, mutta voidaan väittää. Saanko ihan lyhyesti keskeyttää teidät, koska aika on kortilla? Niin, grazie, grazie. Niin, jos sääntöjä olisi noudatettu, niin miksi päästöt ovat korkeammalla tasolla kuin niiden tulisi olla? Ci sono procedure che si sono meglio definite nel tempo. Menettelyjä on määritelty paremmin ja myötä ajan. Ensin meillä oli vain laboratorio, menettely nyt. Siirrymme käyttämään menettelyjä myös ajon aikana. Ja näistä tulee, kuten hyvin tiedätte, usein erilaisia tuloksia kuin eri paikassa tehdyistä testeistä, kun testejä tehdään muualla kuin ajon aikana. Olemassa olevaa lainsäädäntöä onkin hyvä korjata. Okay, so We're adopting new rules. Eli suht, muutamme sääntöjä eroavaisuuksien takia, mutta oliko missä vaiheessa näyttöä siitä, että komissiolta tai muilta riippumattomilta tahoilta informaatiota, että tilanne pahenisi ja että kysyttäisiin, että ovatko päästöt todellisia. Tämä kuulostaa siltä, että tarkalleen ottaen määräykset on pantu täytäntöön, mutta käytännössähän, kuten kaikki tiedämme, tilanne on se, että NOx-päästöt ovat olleet huomattavasti korkeammalla tasolla kuin sallitut raja-arvot. Ja ainahan on sanottu, että käytön aikana päästöt saisivat olla tätä tasoa. Oletteko koskaan kuulleet mistään väitteistä, että tilanteeseen liittyisi joku ongelma? En puhu tässä nyt väärinkäytöksistä tai fuskauksesta, vaan ihan ylipäätään, että tasot olisivat jotain muuta kuin pitäisi. Eräle. Jos te puhutte yleisestä ongelmasta, siitä, että noudatetaanko olemassa olevaa lainsäädäntöä vaikka ei, niin tämän suhteen voimme varmasti keskustella siitä, onko tässä päästy tasapainoon. Kun ajatellaan olemassa olevaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä, sitähän me olemme noudattaneet. Toinen kysymys taas on ajatella sitä, että päästäänkö parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen, minkä tekniikka ja teknologia meille mahdollistaa. Aiemmin ei ollut niinkään lisämetodeja äh, verrattuna laboratoriotesteihin, joilla autoa testattiin. Komission yhteinen tutkimuskeskus muistaakseni on vuonna 2004 testien kautta osoitti, että laboratorio todellisen elämän tulokset ovat erilaiset. Eli 12 vuoden ajan tieto on ollut olemassa, eli että eroavaisuuksia on olemassa. Miten voitte nyt väittää, että vasta nyt tämä olisi tullut tietoisuuteemme? No, no on detto che Enhän minä niin sanonut, että tämä nyt vasta olisi tullut tietoomme, vaan nykyinen tekniikka antaa käyttöömme välineitä, joilla voimme toimia paremmin Aivan niin kuin te muistutitte, kyse on tapahtumista 12-13 vuoden takaa. Ja mä tarkoitan sitä, että meillä jokaisella on oma vastuumme lainsäätäjänä siitä, että me olemme tämän lainsäädännön hyväksyneet myös kansallisesti tätä lainsäädäntöä on ja myös Euroopan tasolla. Ja emme ottaneet riittävällä tavalla huomioon tätä merkittävää tekijää. Si, maintenant je vais donner la parole. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Merci, madame la présidente. And, uh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän ministeriä läsnäolostanne. Voisin ehkä vetää yhteen siitä, sitä, mitä täällä olemme kuulleet ja asettaa sen asiayhteyteen. Ensinnäkin kyseessä ei ole vain Fiat tai Volkswagen myöskään, vaan olemme havainneet sen alaisia käytäntöjä myös Opelille, Renaultille ja muilla autovalmistajille. Ja tämän tutkintavaliokunnan tehtävänä on tietenkin tarkistaa, mitä on mennyt pieleen koko järjestelmässä. Toisekseen eh, nämä, tämä estolaite skandaali havaittiin Yhdysvalloissa eikä Euroopan unionissa itse asiassa. Tämä toinen osa, mitä tarkastelemme, koskee sitä, olisi, voitaisiinko tällainen havaita Euroopan unionissa, onko meillä mitä riittäviä määritelmiä edes näille estolaitteille. Sitten kolmas syy, joka koskee sitä, miksi teidät on tänne kutsuttu ja ystävällisesti hyväksyitte kutsun, koskee sitä, että pyrimme saamaan selvää, mikä meni pieleen jäsenvaltioiden tasolla. On aika selvää, että vastuunjako Euroopan virastojen ja jäsenvaltioiden virastojen välillä on selkeästi pahentanut ongelmaa. Olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan kommenttejanne siitä, mitä muut tyyppihyväksyntä mm, viranomaiset ovat sanoneet tästä niin sanotusta modulaatiosta, joka koskee sitten 22 minuutin jälkeen päästöjenhallintajärjestelmää menee pois tai miten sitä kutsuttekaan. Mitä Ranska, Saksa, äh, sanoivatko nämä viranomaiset, että 22 minuutin jälkeen laitteen sammuttaminen merkitsisi, että kyseessä on estolaite. Mitä te tästä sanotte? Mi perdonerà se sono molto stringato nella risposta, ma non posso Minä en voi muuttaa näkemystäni niin sitä, minkä ilmaisin 15 minuuttia sitten. Tämän sanoin jo kollegalle aiemmassa puheenvuorossa. Eli kun nyt puhun vaikkapa 22 minuuttia, niin en voi muuttaa näkemystäni sitten loppuvaiheessa verrattuna aiempaan. It's, um, it's, well, it's interesting, the 22 minutes is of course the... 22 minuuttia on juuri se kesto, joka vaaditaan tähän NECD-testiin. Sen takia se meistä vaikuttaakin niin epäilyttävältä. Totesitte, että ette voi muuttaa vastausta sen perusteella, kuka kysyy. Arvostan sitä, mutta teidän tekninen selityksenne tälle 22 minuutille oli se, että moottori voisi yhtäkkiä äh, rikkoontua. Mikään ajoneuvon moottori ei voi olla sellainen, että sitten 22 minuutin kuluttua tällainen tekniikka täytyy ottaa käyttöön, jotta, jotta moottori ei rikkoutuisi. Miksi nyt euro 6 kalibrointia on muutettu FCAssa, kun tämä 22 minuutin äh, muutos onkin yhtäkkiä hävinnyt? Eli onko nyt tapahtunut moottorikehityksessä jotakin aivan mullistavaa, josta me emme ole tietoisia? Mikä syy tälle? Beh, intanto lo valuto un fatto positivo. No tämähän on myönteinen asia. Onko, olkoon kyseessä teknologia tai, tai käytännön kokemus. Minulla on ilmoitettu, että ajan myötä Fiat on muutamien miljoonien testikilometrien aikana aktiivisesti saanut kokemuksia, joiden myötä se on voinut tehdä näitä myönteisiä muutoksia tähän laitteeseen ja voipa olla, että, että näin sitten vaikutukset olisivat vähäisempiä kansanterveyteen ja ilman laatuun. Very positive way of looking. Myönteinen suhtautumistapa Ilmeisesti tämä tekninen kehitys on saatu asiantuntijuuden pohjalta ja niin, että kuljemme kohti parempaa tulevaisuutta. Kenties tässä voi olla jotain kyynisempiäkin selitysmalleja tälle 22 minuutin kehitykselle, kuka tietää. Mutta mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne, mistä ministeriö saa asiantuntijuuden, kun katsotaan, missä määrin tämä 22 minuutin aikaraja on tarpeen. Tuleeko tietoauto teollisuudesta vai onko teillä riippumatonta ministeriötason osaamista, kun katsotaan, miten tekniikkaa tarvitaan, niin voitteko itse määritellä, mikä on oikea kohta tälle poiskytkeytymiselle? Luotatteko te vain autoteollisuuteen? Jos näin on, niin tehän olette aivan autoteollisuuden armoilla. Siellä voidaan määritellä, mitä tarvitaan, ja se olisi todella ongelmallinen tilanne. Assolutamente no. Ei näin ole missään tapauksessa. Sorry, so you, I don't understand. Sorry, so you're not... En ymmärrä. Eli ette saa siis autoyrityksiltä näitä tietoja, niin kuin, niin, niin kuin sanoitte. Lei fatto... Ei, ei, tehän esitette täsmällisen kysymyksen, olemmeko me se taho, joka vahvistaa. Niin, sanon nyt tämän kysymyksen niin kuin ymmärsin sen itse jos me yhdessä Fiatin kanssa teemme jotakin sopimuksia, ikään kuin olisimme yksi yhtiö ja yhdessä määräisimme nämä rajat, niin vastaukseni, vastaukseni on, emme missään tapauksessa. Sure, no, no, I, I think there may have been a misunderstanding. Voi olla, että tässä on väärinkäsitys. En minä kysynyt, määrittelettekö te rajat. Kysyin, onko teillä riippumaton keino määritellä, onko raja tarpeen välttämätön motorin suojelemiseksi vai luotatteko siihen, että autoyritykset kertovat teille, että tämä todella on välttämätön auton moottorin suojelemiseksi? Ho capito e mi, mi, perdoni se Niin pahoittelen. Niin, toistin tämän kysymyksen niin, että olin varma, että ymmärsinkö sen oikein niin todellakin, eh, mitään yhdessä emme ole tietenkään sopinut, tämä on ehdottomasti ei. Meillä ei ole mitään toimia hallituksena tämän yhtiön suuntaan, vaan edustamme kahta eri maailmaa. Sitten toinen asia, nämä testisyklit, joita Italian hallitus ja tämä ministeriön omien riippumattomien rakenteidensa kautta tekee, ovat riippumattomia itsenäisiä testisyklejä tässä huomioidaan kaikki valtuudet, joita tällä taholla on, joka on hyvää te- työtä tehnyt monissa tapauksissa. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kollega Lenzini, haluaisin siirtyä toiseen aiheeseen, eli NE CD-testi. Kirjallisessa ne toteatte, että Italian hallitus uskoo, ettette voi käyttää muita testejä kuin NCD-testejä. Ja tämähän johtaa noidan kehään. On olemassa ndc e testi Jotkut yritykset voisivat kehitellä sellaisia strategioita, joilla päästään testeistä ikään kuin eroon, mutta te sanoitte, että te ette voi selvittää, että onko käytetty jotain vippaskonsteja testin kiertämiseksi. Mutta toisaalta taas me tiedämme näistä laittomista estolaitteista, joten nyt kysyisinkin, että mikä on maan hallituksen strategia pyrittäessä tarttumaan näihin laittomiin toimiin, jotka eivät siis ole jotka ovat testejä, mutta eivät ole NEDC-testejä. I test cui fa riferimento lei, NEDC... Nämä testit, joihin viittaatte, NEDC-testit, nämä ovat ainoat testaukset, joita ajoneuvolle tehdään. Sitten mehän tiedämme hyvin, että sääntely menee eteenpäin ja siirrymme uuteen vaiheeseen RD-testauksen, jota me olemme tukeneet eh, niillä edellytä, joista puhuimme, eli nämä kaksi vaihetta ja 2,1 ja 1,4 tunnusluvut. Ne, nykyisessä tyyppihyväksyntään tilanteessa, jossa on vain tämä yksi testi, tyyppihyväksyntäjärjestelmän sisällä on merkittävästi testejä parannettu ja on näitä syklejä käännetty toisinpäin ja muutettu toimintatapoja, mutta lopputulokset e-, e-, eivät muuttuneet. Joten emme e, ymmärrä, että mitään niistä laitteita näin ollen olisi käytetty. Tässähän puhutaan nyt koko ajan voimassa olevasta sääntelystä. Vaikka ensin olisimme käyttäneet sanotaan nyt vaikka tällaista perusjärjestelmää ja sitten sen sisällä muunneltua kehittyneempää järjestelmää nykysääntelyn mukaan mitään estolaitteita emme havaitse. Let me, let me rephrase that. No antakaa minä muotoilen teks, teks, kysymykseni toisin. Onko NEDC-testit tunnettu Mehän tiedämme, miten se toimii ja valiokuntana olemme havainneet, että testin jokainen hetki on tarkkaan määritelty, joten kyllä ajoneuvovalmistaja tietää, mitä testin aikana tapahtuu. Jos sitten taas suunnitellaan estolaitteita testin kiertämiseksi, niin se onnist, sen löytäminen onnistuu vain ainoastaan muun testin kuin NEDC-testin avulla, joten jäsenvaltioiden pitikin selvittää, onko laittomia järjestelmiä käytetty. Ja nyt kysyisinkin, että miten Italian hallitus toimii. Minulle on syntynyt sellainen vaikeuttelma, että jos katsotaan vaikka Milanon ja Rooman välistä moottoritietä ja kuljettajana tiedät, että matkalla on vain ainoastaan yksi tutka, kun Milanosta lähtee liikkeelle, niin uskotteko todellakin, että kaikki ajavat nopeusrajoituksia noudattaa Roomaan asti, no ei tietenkään, koska he tietävät, että tarkastuksia ei ole tolpan jälkeen. Ja niin tässäkin käy. Me olemme tarkkaan määritelleet nämä tyyppihyväksyntätestit ja muilta osin valmista tietävät, että mitään muita testejä ei järjestetä, toteuteta laittomien järjestelmien löytämiseksi. Tuskin teillä on vain tällainen yksi testi. Joten miten te yritätte puuttua tähän noidan kehään? Tämä on ottima domanda. Oikein hyvä kysymys. Kollega muistutti jo teitä ennen, että ongelmahan ei noussut esille täällä Euroopassa, vaan muualla. Eli miten voimme parantaa valvontaa? Miten se olisi ajallisesti myös jatkuvampaa? Näin saisimme varmuuden, kun ajatellaan nyt vaikkapa tätä eh, Milano, Bologna, Rooma, se tiehän yltää aina Reggio Calabrian saakka. Eli mekin olemme tämän kysymyksen esittäneet itsellemme. Tämä aihe aivan varmasti vaatii synergiaa, jotta siihen voidaan päättäväisesti suhtautua ja sillä on sitten vaikutuksia. Alors, je me suis inscrite euh, en Nyt puhujalistalla olen myös minä. Haluaisin esittää kysymyksen. Minulle ei tullut aivan selväksi ja sitten oikeastaan tämä jatkoa Gerbrandin kysymykselle. Italian liikenneministeri katsoo, että on olemassa äh, järjestely silloin, kun on erilaista käytöstä ajoneuvon päästöjen osalta silloin, kun sitä testataan laboratoriossa ja toisaalta todellisessa käytössä. Silloin, kun tehdään näitä testejä NEDC-ajosyklin mukaisesti, niin siellä testataan aina 120 kilometriin saakka nopeuksia – Meillä on normaali menettely. Ja tässä NEDC-testissä on käytössä 1180 kilometriä mittausmatkana. Eli miten, arvoisa ministerin edustaja, miten voidaan määritellä se, että ei ole olemassa tällaista laitetta, joka sitten 22 minuutin kuluttua kytkeytyy pois päältä, jos tämä testi kuitenkin kestää vain 18 minuuttia. Eikö tämä ole omituista? Il tema che lei ha posto riguarda la strada, non il banco. Tämä kysymys koskee ajo-olosuhteita, ei laboratorioita. Laboratoriotesteissä aika ovat aivan täsmälliset. Ne ovat vähän lyhyempiä nämä ajat tuolla tien päällä. Tämä on aivan selvää. Tämä ei ole kuitenkaan mitenkään ratkaiseva tekijä, kun pohditaan sitä, voidaanko havaita estolaitteiden käyttöä. Olemme sitä mieltä, että yhdistää nämä kaksi testiä tie. Olemme havainneet, että mitään variaatioita ei tapahdu. Mitä äh, ajattelette Euroopan lainsäädännöstä? Totesitte, että meillä on oltava RD-testejä ja myös laboratoriotestejä, mutta meillähän on jo tämä ongelma havaittuna todellisen ajon aikaisista testeistä. Mitkä sitten ovat Italian hallituksen äh, suositukset, kun ajatellaan tulevaa lainsäädäntöä? Presidente, mi perdoni, ma non ho capito... Puheenjohtaja pahoittelen, mutta en oikein ymmärtänyt tätä kysymystä. Totesitte, että ongelmia olisi jo. En ymmärrä, mihin hän viittaa, kun hän toteaa, että ongelmia on jo. Esitin kysymyksen siitä, miten kun on tällainen järjestely, joka on käytössä 22 minuutin ajan ja mainitsin 17 minuuttia ja sitten todettiin, että te- testi ei kestäkään 22 minuuttia, vaan 17 minuuttia. Siinä on ongelma. Ja toinen jakokysymys on se, että mitä te odotatte? Kysehän on parlamentaarikoista, eli me täällä säädämme lakia. Mitä te odotatte lainsäädännöltä, jotta voimme välttää nykyisen tilanteen nimenomaan Euroopan tason lainsäädännössä? Ja sitten esitän vielä viimeisen kysymyksen tämän vastauksen jälkeen. No odotamme, että uusi RDE-järjestelmä olisi selkeästi parempi kuin se, minkä jätämme taaksemme, koska se kattaa kaikki käyttöolosuhteet, eri geografiset olo, olosuhteet, kaupunkiajo, muu ajo, tasainen ajovuorosta ajo ja niin edelleen. Se on paljon tyhjentävämpi järjestelmä. Toiseksi on tärkeää tukea ja auttaa tätä uutta järjestelmää eri aloitteiden kautta, jotka koskevat sääntely, toimia kansallisella tasolla. Eli kaikki se, jolla mennään siihen suuntaan, paitsi autonvalmistajien kannalta, niin myös huomioiden kansalaisten terveys ja vähemmät päästöt ilmansaasteet, kaikki nämä asiat, näihin vaikutetaan, kun paranee ja näin ollen tämä laatu on todella tärkeä. Sitten aivan teknisestä näkökulmasta katsottuna Euroopan komissio voisi myös aloitardeen käytön jo käytössä olevissa moottoreissa. Meidän mielestämme tästä voisi tulla tulosten kannalta varmaankin myönteisempi harjoitus alusta asti. Joo. Viimeinen kysymys vielä. Ministeri Del Rio, lokakuussa 2015 sanoi, ja tässä siteran häntä, kaikki ajoneuvot Volkswagenilta, eli 650 000 ajoneuvoa äh, tarkastetaan, kutsutaan takaisin. Ja hän totesi, että kaikki tiedot käydään lävitse ja kaikki ajoneuvot äh, kutsutaan takaisin. Ministeri Del Rio siis sanoi. Mitä nämä tiedot ovat, mikä tilanne on? mikä on tilanne takaisinkutsun kutsun osalta ja mitä aiotte tehdä, ei pelkästään Volkswagenin kanssa. Mehän tiedämme, että meillä on myös Fiatteja, jotka eivät sääntöjä noudata. Mikä tilanne nyt on näiden ajoneuvojen suhteen, jotka ovat tuolla teillä liikenteessä ja saastuttavat ja vaikuttavat näin suoraan kansalaisten terveyteen? Beh, il, eh, i veicoli, quando il Niin kuin ministeri Eh, Del Rio puhui näistä 650 000 autosta, sitä jotenkin kuukausia nykyään puhutaan noin 700 000 ajoneuvosta. Nämä määrät vain siis nosto, nousevat. Toisaalta Volkswagen on näitä takaisin kutsuja suorittanut Voin antaa teille luvan, luvun, mutta minulla ei ole mitään tieteellistä varmistusta tälle luvulle. Meidän tietääksemme italialaisille Volkswagenin omistajille on mahdollisesti tullut 200 000 takaisin kutsukirjettä, mutta toistan vielä, että tämä luku olisi syytä vielä tarkistaa. Eli 700, 750 000 ajoneuvoa on siis kyseessä. Ja Volkswagen on kutsunut takaisin äh, noin 200 000 ajoneuvoa meidän tietojemme mukaan. Tämä 750 000 on, on täsmällinen tieto, tuo 200 000 olisi vielä tarkistettava. Kolmannekseen suhteet KBAn kanssa, siis Saksan tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa, ei ole ollut mitenkään onnellinen suhde meidän tyyppihyväksyntäviranomaisen kannalta. Olemme usean kertaan tämän tapauksen esiin tultua kirjoittaneet teille ja, ja, ja vahvistaneet, että eh, haluamme tehdä yhteistyötä ja tämän yhteistyön laitan nyt vähän lainausmerkkeihin. Olemme havainneet, että Saksan tyyppihyväksyntä viranomainen on viivytellyt valtavasti sitoumuksissaan meidän kanssamme. En tiedä kuinka on käynyt muiden maiden kanssa. Onko tällainen kohtelu, jota se on Italian kanssa harjoittanut, se ehkä ei ole ollut kovin erilaista muiden maiden kanssa, näin pelkään. Sitten vielä neljäs kohta. Suoritamme valvontaa eh, niin sanotusti ennaltaehkäisevästi tulemme tekemään valvontaa myös takaisin kutsun jälkeen, koska haluamme varmuuden sille, että kaikki on kunnossa. Merci beaucoup. Je vais... Kiitos. Puheenvuoron saa kollegamme. Edustaja Eevi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää. Apulaisministeri, haluaisin esittää kysymyksen. Oletteko te tietoinen ministeriön alaisuudessa toimivista tyyppihyväksyntä viranomaisten määristä ja teknisten henkilökunnan määristä? Mi pare siano 12. Niitä taitaa olla 12. E, anche a me risultano, eh, a me risultano 13. 13 on minun tietoni ja joitakin yksityiset mä lisäksi. Sanon tämän sen takia, että aiemmassa kuulemisessa saimme tietää, että FCA-autojen tarkistusten osalta kävi niin, että muissa yksiköissä ei ollut henkilökuntaa käytettävissä. En tiedä, pitääkö tämä nähdä jonkinlaisena tekosyynä, perusteluna sille, että ei käytetty sellaisia yksikköjä, joita kuitenkin olisi ollut olemassa ja käytössä. Non ho capito l'ultima. En oikein ymmärtänyt tämän eh, esityksen viimeistä osaa. Intendo dire dal momento che... Yritin siis sanoa, että kun Fiatin autoja testattiin ministeriön tutkimuksen yhteydessä Fiatin laboratorioissa, silloin kun kyse oli iso tyyppi hyväksynnästä ja niin edelleen, tai siis nämä laboratoriot olivat hyväksyttyjä, mainittiin myös muita laboratorioita, joita on olemassa Italiassa. Näitä on kaiken kaikkiaan siis 13, niitäkin olisi voitu käyttää. Non ho motivo di dubitare della parola. No ole mitään syytä epäillä tohtori Erarion sanaa, hyvä edustaja. Ei ole. Prendo atto. Selvä. Kirjaan tämän ylös vahvistuksena. No sitten itse asiaan kun ajattelemme niitä vastauksia, jotka olette toimittanut meille. Testitulokset tyyppi oksidin, oksidien suhteen käynnistyksessä silloin, kun moottori on lämmin. Testatut ajoneuvot päästävät tyyppioksidipäästöjä, jotka ovat korkeampia kuin NEDC lämpökäynnistyksen säännöt määräävät verrattuna kylmäkäynnistykseen. Kun ajatellaan tätä ministeriön raporttia eh, heinäkuulta 2016, niin käy ilmi, että vain yksi muu kuin Fiat-automalli ylittää selkeästi rajat. Kaikki Fiatin mallit taas ylittävät ainakin kaksinkertaisesti, joskus jopa kolmenkertaisesti nämä äh, rajat, esimerkiksi Fiat 500X ja Cherokee. Miten nämä erot voidaan selittää näiden mallien välillä? Kuinka tässä näin kävi? Su, su, prendo la parola su... Niin, käytän puheenvuoron varaministerin pyynnöstä. Mikäli ja näitä ajoneuvoja testataan tyyppihyväksyntämenettelyn ulkopuolella ja niiden päästöt ovat korkeampia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käytettäisiin petoslaitteita. Laitteet on Ajoneuvot on tietenkin optimoitu kylmäkäynnistystä varten, joka vastaa tyyppihyväksyntätestejä. Mikäli niitä testataan muissa olosuhteissa, niin kaikki eri autot, paitsi Fiat, myös muut autot päästävät enemmän. Kyseessä on moottorin suojelukeinot ja näin ollen tietyissä toimintaolosuhteissa päästöjen hallintajärjestelmien toiminta muuttuu ja moduloituu muutamien tuhansien eh, kilometrin jälkeen muussa tapauksessa eh, tapahtuisi vahinkoja, mikäli järjestelmät toimisivat eh, täysillä. Ja tämä pätee paitsi italialaisiin, niin muihinkin automerkkeihin. Sitten onko tämä nyt kaksi vai viisinkertainen, se ei muuta paljonkaan. Kvalitatiivisesti nämä tulokset on havaittu paitsi Italiassa, myös Saksassa, Yhdistyvässä kuningaskunnassa ja muissa maissa, joissa näitä testejä on tehty. Kyseessä olivat, niin jos kysytään, että onko käytetty laittomia välineitä, niin vastaus on ei. Grazie. Spero di aver capito bene. Olenko nyt ymmärtänyt oikein, haluan vielä varmistaa. Laittomia. Sanoitte la- laiton, eikö niin? Tarkoitus oli sanoa laiton väline. Eli la risposta no, quindi sono... Niin kysyttiin, eh, käytettiinkö laittomia laitteita ja vastaukseni oli ei. Freudiano, va bene. Tässä oli varmaan kyseessä freudilainen lapsus. Mi rimane comunque la perplessità. Olen kuitenkin edelleenkin hämmilläni. Niin Eli mitenkä Italian viranomaiset päättivät testata ainoastaan 14 ajoneuvoa, kun otetaan huomioon, mitä muissa maissa tehtiin. 53 Ranskassa testattiin, 55 Valloniassa, Britanniassa ja niin edelleen. Te sanoitte, että päivitystä vielä saadaan ja toivotaan, että mahdollisimman pikaisesti saamme päivitettyä tietoa. toisenlaisen metodologian noudattaminen Fiatin suhteen verrattuna muihin äh, on kuitenkin sellainen seikka, että toivottavasti näin ei jatkossa enää tehdä, koska tästä raportista käy ilmi sellaisia elementtejä, jotka aiheuttavat vain lisää hämmennystä. Äh, kyse ei ole objektiivisista arvioista. Jos nämä vakavat puutteet jatkuvat, niin ne tekevät hyvin vaikeaksi päästä jonkinlaiseen johtopäätöksen siitä, onko näissä testatuissa autoissa ollut käytössä estolaitteita. En tiedä, haluatteko, haluatteko tätä kommentoida? No, non ho nessuna forma di, di... Ei minulla ole tarvetta korostaa mitään sen enempää näissä asioissa, joista puhuitte. Ainoastaan haluaisin todeta, että olen edestä asiasta aivan varma ja tämän haluan välittää teille. Siellä niistä on löydetty merkityksettömiä eroja. Näistäkin on päästävä eroon. Je vais laisser euh, la parole désormais à... Nyt puheenvuoron saa edustaja Ajala Sender. Olkaa hyvä. Aha, te ette edes pyytänyt puheenvuoroa. Ei se mitään. Sitten edustaja Dante, Teillä on mahdollisuus käyttää pitkä puheenvuoro, koska te olette kaksi kertaa tässä puhujalistalla. Presidente, eh, ma lei mi ha anche rubato una... Kiitän puheenjohtajan. Te veitte minulta yhden kysymyksen, joten kysymykseni tulevat olemaan lyhyitä. Ensimmäinen kysymyksen, kysymyksen hyvä ministeri, niin tehän, niin haluankin toivottaa teidät tervetulleeksi. Kollega oli täällä jäsenenä joitakin vuosia sitten, joten hän tuntee hyvin tämän parlamentin. Niin, täällä on eri poliittisia puolueita. Jotkut täällä vastustavat eh, IMCO-valiokunnassa eurooppalaista viranomaista ja puolustaa omien jäsenvaltioiden oikeuksia tyyppi hyväksyä omat autonsa. Kun puhutaan näistä perinteistä autovalmistajamaista, täällä esittelijä, joka esitti teille ja Fiatista sitkeästi. Mehän tiedämme, että hän on hollantilainen. Haluaisinkin muistuttaa, että Fiat maksaa veronsa Hollantiin eikä ollenkaan Italiaan. Sanon tämän ihan vain siksi, että nämä ovat tällaisia mukavia asioita, joista täällä näissä salissa puhutaan, mutta palaanpa vielä tähän ensimmäiseen kysymykseen. Hyvä varaministeri, mitä Italian hallitus ajattelee tällaisesta riippumattomasta eurooppalaisesta viranomaisesta? Näin eh, päästäisin eroon epäilystä, jonka mukaan oma, kaikki maat puolustavat omaansa, Italiaa, Fiatia, Saksa, omia autoja, Volkswagenia ja muuta, tai ranskalaiset Renaulta tai muita, muita valmistajia. Olisiko tämä mahdollisuus Euroopalle niin, että mahdollisesti voitaisiin saada Euroopan tason koordinointia tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvemmin ja järjestelmällisemmin? Ja näin voitaisiin katkaista historialliset suhteet ja, ja valtioiden ja näiden muiden välillä. Ja näin voitaisiin pyyhkiä kaikki epäilykset niin, että voitaisiin jo ihmetellä, että onko hallituksella johonkin perinteiseen autovalmistajan tiettyjä suhteita. Honorevole Dante. Kiitos, edustaja Dante. Tarvitaanko koordinointi elintä? Sanoisin, että kyse on myös markkinavalvonnasta. Tälle varmasti on tarvetta. Tulisiko sillä olla hallinnollisia organisatorisia velvoitteita, niin että se olisi varsinainen virasto. Tämä aihe on sellainen, jonka kyllä jättäisin Euroopan parlamentin valiokunnan harkittavaksi. Voin toki ilmaista oman näkemykseni, mutta en halua tässä mitenkään ennakoida tilannetta. Jos kyse olisi koordinointielimestä, niin pitäisimme sitä kyllä myönteisenä seikkana, jonka pohjalta voidaan työtä tehdä. Kiitoksia. Sitten haluaisin esittää toisen kysymyksen. Volkswagen on viime päivinä tehnyt sopimuksen Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa 4,3 miljardia korvauksia euro eh, amerikkalaisille kansalaisille näistä asioista johtuen haluaisin esittää teille kysymyksen. Te, niin, olen tuolla sisämarkkinavaliokunnassa ja kuluttajansuojakysymyksistä vastaamme. Olisiko mahdollista, että oletteko sitä mieltä, onko Italian hallitus e, sitä mieltä, että olisi ryhdyttävä aloitteisiin, jotta ei ainoastaan korjattaisi tapahtunutta vahinkoa, vaan tämän lisäksi annettaisiin kunnolliset korvaukset kansalaisille, jotka ovat kuitenkin kärsineet henkilökohtaisia vahinkoja, kun ovat ostaneet ajoneuvoja, jotka eivät vastaa sääntöjä, joiden perustana ne kuitenkin on heille myyty. Perusperiaatteesta ei ole epäilystä. On aivan oikein oikeutettua ja tasa-arvoista, että kuluttaja saa korvauksen, jos hän on kärsinyt äh, vaurioita, tappiota. Niin kuin tiedätte, tekin kuulutte valiokunta, joka asioita käsittelee. Meillä ei ole tällaista korvauskäytäntöä niin kuin Yhdysvalloissa. En tiedä, pitäisikö kenties kuluttajansuojalainsäädännön puitteissa tehdä työtä ja päivittää tätä tilannetta. Italian tapauksessa korostaisin kahta seikkaa. Ensinnäkin ei ole tällaisia ryhmäkannemahdollisuuksia tai ryhmäkorvauksia. Mainitsin aikaisemmin jo veronan syyttäjän, syyttäjäviranomaisen. Ja voidaan ajatella myös vaihtoehtoisia metodeja ikään kuin oikeuden käytössä. Eli luonnollisesti täytyy varmistaa vielä, miten tässä edetään ennen kaikkea kansalaisten näkökulmasta. Merci beaucoup. Alors moi j'ai encore des... Kiitos. Minulla olisi vielä kysymyksiä. Ai onko teillä, edustaja Eevi, vielä kysymys? Olkaa hyvä. Grazie mille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta ja kysyä varaministeriltä vielä seuraavaa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada parempaa ilmanlaatua. Kaikki toimet, kaikki pyrkimykset juuri kohdistuvat tähän tavoitteeseen. Yksi huoli tässä valiokunnassa on ollut se, mihin toimiin voitaisiin ryhtyä, jotta välittömästi voitaisiin ratkaista nämä ongelmat liikkeellä olevan autokannan osalta. RDE, sitten kun se otetaan käyttöön, niin siinä kestää aika kauan ennen kuin ilmanlaatu paranee. Haluaisin kysyä näistä FAP-suodattimista. Tiedämme hyvin, kuinka nämä suodattimet toimivat ja tiedämme, kuinka tunnetun fysiikan lain mukaan massa säilyy ja hiukkaset, jotka syntyvät, niin ne vain menevät pienimmiksi ja näin ollen tämä vain lisää terveysvaaroja, koska hiukkasia on vaikeampi laskea ja todeta. Olette todenneet, että italialainen yritys on saatava, saanut aikaan menettelyn, jo, jonka toimii ennen dieselin polttamista, joka välttää kokonaan pienhiukkasten syntymisen. Tämä voisi olla järjestelmä, jota olisi, voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin nykytilannetta parantaa. Minä tiedän kyllä, että ministeriössä tyyppihyväksyntä kyllä tehdään. Siellä on mahdollisesti Pirelin kanssa ongelmia, joka on suurin hiukkassuodetin valmistaja Italiassa. Jos te katsotte, että minulla on eturistiriita, niin vastaan tähän aivan suoraan. No. Ei, ei, ei, en ollenkaan tarkoittanut. Mainitsitte, että tai siis sanon, että liikenneministeriö ei tyyppi anna tyyppihyväksyntää sen takia, että tässä olisi jokin eturistiriita Pirellin suhteen? En tarkoittanut ministeriötä, vaan tilannetta, jossa mahdollisesti tulisi eturistiriita tilannetta, kun kyseessä on yritys, jolla on markkinaintressejä ja kyseessä on nyt tällä kertaa Pirelli. Ja olemme havainneet, että ministeri vasta hakoisesti antaa tyyppihyväksynnän tuotteelle, joka on jo Eh, läpäissyt kaikki tarpeelliset testaukset. Haluaisinkin kysyä tähän valaistusta. Lucidazione sulla parte che riguarda il conflitto di... Kun ajatellaan tätä osuutta, niin eh, en voi siihen mitään vastata. En ole tietoinen tästä pirellin eh, tilanteesta. Tässä ei ole minun ministeriöni Pirellin ja Dukicin välillä minkälaista eturistiriitaa. Haluan korostaa tätä todella painokkaasti, kun keskustelemme sellaisista seikoista, jotka ovat henkilökohtaisesti loukkaavia ja joilla voi olla myös rikosoikeudellisia vaikutuksia, niin todella sanon tämän vahvasti. Eturistiriita on hyvin painava syyte. Jos puheenjohtaja sallii, niin toki voimme puhua tästä pidempäänkin. Eli kyllä voin palata sitten Roomaan hieman myöhemminkin, kyllä minulla aikaa on. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa. Ei voi käyttää rangaistuksetta loukkaavia tämän tyyppisiä lausuntoja, erityisesti parlamentin valiokunnassa. Pyydän myös puheenjohtajaa tästä muistuttamaan. Minä tulen tänne paikalle ja minua syytetään eturistiriidasta. En halua sitä kuulla teidän suustanne enkä kenenkään muunkaan suusta jos tohtori Redo haluaa sanoa oman näkemyksensä. Hän, hän eh, käsittelee näitä kysymyksiä paljon enemmän kuin minä, kun kyseessä on tyyppihyväksyntä ja niin edelleen. Mutta me tiedämme, että tällä hetkellä meillä ei ole eh, tyyppi hyväksyttävissä olevaa järjestelyä käytössä. Pardon. Merci, monsieur le, le vice-ministre. Euh, restons dans... Ministeri. Avec des questions... Ministeri, pidättäydytään keskustelussa, kysymyksissä ja vastauksissa. Valiokunnalla ei ole pyrkimyksiä hyökätä teitä vastaan. Haluamme vain saada vastauksia edustajien kysymyksiin ja kollegoiden kysymyksiin. Nyt puheenvuoron saa edustaja Ajala Sender. Ihan pikku kysymys, olkaa hyvä. Sí, gracias por, por su generosidad, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain vielä tähän lisätä tai muistuttaa, että tässä valiokunnassa olemme sanoneet usean kertaan, että Hollanti on aika, ainoa paikka, jossa Teslaa äh, tuotetaan, joten on selvää, että hollantilaiset kollegat ovat vähän aggressiivisempia kuin ne kollegat, jotka tulevat maista, joissa valmistetaan toisen tyyppisiä autoja. Espanjassa ja ja äh, Petteri äh, liikenneosasto on lähettänyt meille Volkswagenilta tulleen kirjeen, joka suunnattiin henkilöille, jotka omistivat äh, ajoneuvon, jonka malli oli tällainen malli, jossa näitä Volkswagenin ongelmia ilmeni. Haluaisin esittää kysymyksen, onko Volkswagen ottanut yhteyttä Italiassa ministeriöön ja onko ministeriö jotenkin ollut mukana tässä äh, ajoneuvojen takaisin kutsussa ilmaiseksi. Volkswagen on myös esittänyt vaihtoehtoja. Sähköautot vaikuttavat hyvänä, hyvältä vaihtoehdolta, koska se on nopea. Haluaisin tietää, kun en tätä hyvin tunne, jos ajatellaan tulevaisuutta sähköautojen kannalta, onko muita vaihtoehtoja? Senhän pitäisi olla sataprosenttisesti puhdas ajoneuvo, riippumatta siitä, mistä eh, tämä käyttöenergia tulo, tulee, vaan huomioiden koko, koko tämä kiertotalouskysymys myöskin. Eh, due questioni. No, il rapporto con... Eh, il rapporto... Kaksi asiaa. Ensinnäkin KBAn eh, suhde ja tämä Volkswagen asia ei ole vielä aivan loppuun käsitelty, arvon jäsen. Muistutin alussa, kun mainitsin Saksan tyyppihyväksyntäviranomaisen, että aikataulussa Äh, nimenomaan Saksan suunnalta Italian suuntaan ei kunnioitettu aikataulua sellaisena kuin niistä oli sovittu. Ja toisen kysymykseen mm, tähän sähköautoon liittyen. Italian parlamentti on hyväksynyt lain juuri ennen joululomaa. Se liittyy talouteen ja siinä on myös määritelty investointeja budjetin puitteissa 2018-2019 kaudelle. Siellä on oikeastaan kaksi osa-aluetta. Toisaalta mahdollisuus toteuttaa julkisilla varoilla sähköautojen latauspisteitä ja sitten kun kyse on julkisesta liikenteestä, julkisista liikennevälineistä, erityisesti suurissa kaupungeissa, niin toistaiseksihan niiden on täytynyt siirtyä mm, polttoaineista sitten sähkökäyttöön. Yksityisellä puolella lataus latauspisteiden suhteen tarkoitus on päästä sähköautojen latauspisteisiin myös silloin, kun kyse on yksityisistä ajoneuvoista, ei pelkästään julkisista ajoneuvoista. Tässä edetään varovaisesti ja 2016 laissa toimitaan niin, että edetään varovaisesti aina vuoteen 2019 saakka vaiheittain. Kiitos. Kaksi pientä kysymystä vielä loppuun. Mietintöluonnoksessa esittelijämme tekevät johtopäätöksen, että tietyt jäsenvaltiot Italia, Espanja ja Ranska muiden muassa ovat usean otteeseen viivästyttäneet NEDC RDE-sääntöjen käyttöönottoa ja tehneet niistä vähemmän sitovia. Kun tarkastelemme motoriajoneuvo teknisen komitean pöytäkirjoja, niin on aivan kiistämätöntä, että tämä prosessi on ollut liian hidas. Voisitteko selittää meille, miksi Italia tässä tapauksessa – on jossain määrin hidastanut asioiden etenemistä. Viittaatteko siihen, että ensivaiheessa Italian presidentti ehdotti, tai puheenjohtaja ehdotti 3,0. Oliko tämä se, mitä kysyitte? Sisä. Beh, ciascuno quando entra in un... No, kun neuvotteluihin lähdetään, niin käytetään tietenkin sellaisia välineitä, joita pidetään parhaimpina. Jos olisitte voineet osallistua vuoden 1815 Viinin kongressiin, niin olisitte havainneet, että maat, jotka jotka Ranskan suhteen vielä eh, Napoli, Napoli on ja suhteen vastustivat ja pyrkivät tuhoamaan Ranskaa, mutta kuitenkin Ranska oli lähes vahingoittumaton loppupeleissä ei alun alkaen kaikkia kortteja näytetä, vaan jostakin lähdetään sitten laskettiin 2,0 ja lopputulos oli se, että pysymme enemmän kuin kukaan, 1,4. Olisi siis kaiken kaikkiaan kokonaisvaltaisesti tarkasteltava tilannetta. Italia on käyttänyt neuvottelutapa, joka on aivan hyväksyttävää. Kaikkein tärkeintä on katsoa lopputulosta. C'est juste par rapport au temps, c'est on a perdu Niin, tässä on menetetty, haskattu ihan valtavasti aikaa. On sääliä, että Italia muiden maiden kanssa on idastanut, jarrutellut tätä menettelyä juuri silloin, kun nopeutta olisi tarvittu? Toinen kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Amerikkalaiset te- tekevät viisi testiä ikään kuin yhdessä, ja tämä on tällainen ennakoimaton testi. Autovalmistajilta valmistajilta testit pidetään salassa, Eli valmistaja ei tiedä, milloin auto testataan. Tämä on aivan yksinkertainen kysymys. Myös kollegani esitti tämän aamupäivällä Slovakian viranomaisille. Olisitteko valmiita hyväksymään tämän tyyppiset testit Euroopassa? Perkein no. Miksikäs ei? Kyllä. D'accord, très bien. Je... Oikein hyvä. Nyt puhujalistalla ei ole enää nimiä. Puheaika ei ole pyydetty. Hyvät kollegat, tämähän meni aika lailla nopeasti. Kiitän teitä apulaisministeri liikenneministeriöstä Italian edustajana. Muistutan, että seuraava kokouksemme pidetään 24. päivä tammikuuta kello 15-18.30. Ihan yksi minuutti vielä. Jos teillä on vielä kysymyksiä, jotka nyt ovat äh, menneet korven ohitse, niin voitte välittää ne meille 18. tammikuuta mennessä, jotta saisimme sitten lisätäsmennyksiä. Emisvaliokunnan seuraava kokous on 24. päivä tammikuuta iltapäivällä. Toistan vielä, että aamun kokous on peruttu. Silloinhan piti olla kuuleminen, joka on peruttu. Tämä siis tiedoksenne. Audinneuvostajat kiertäytyivät kutsusta tulla paikalle, mutta toki ovat kirjallisiin vastauksiin valmiita. Eli 18. tammikuuta mennessä voitte esittää näitä lisäkysymyksiä ja tapaamme jälleen 24. tammikuuta alkaen kello 15. Aamun kokous siis muistutuksena vielä kerran on peruttu. Kiitos, että olitte paikalla. Kiitos tulkeille. Tulkit kiitos puheenjohtaja. Kiitos siteristölle kun autoitte minua tässä ensimmäisessä tärkeässä puheenjohtajan tehtävässä. Tavataan pian. Kiitos.